Ensinnäkin EFD-ryhmältä on äh, tullut pyyntö Japanin äh, valtuuskunnan jäsenen, jäsenen äh, ehdottamiseksi. Siihen tulisi herra Belder. Onko tähän kommentteja? 264 kohta 4. Sen mukaan ähm, ei ole tullut